epäoikeudenmukainen ja epäreilu riippumatta ö, siitä, mitkä, koska tästä köyhiltä valtioilta viedään rikkaammille valtioille rahaa. Tämä on absurdia. Sitä ei voida sallia. Absurdia kyllä tulen puhumaan nyt myös numeroista kun puhutaan budjetista, pitäisi puhua myös numeroista. Eli kun katsotaan eroa korkeimman ja matalimman ehdotuksen välillä, se on 350 miljardia. Tuo ero se tarkoittaa kuukaudessa 9 euroa per Euroopan unionin kansalainen. Se on siis se ero eh, matalimman ja korkeimman ehdotuksen välillä. Se, äh, kyllä Euroopan tulevaisuus on 9 euron arvoinen. Kiitos. Kiitoksia edustaja Gaier. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Presidentin. Rouva puhemies, paljon kiitoksia arvoisat kollegat. Edellisissä MRK-neuvotteluissa valtioiden ja hallitusten johtajat pääsevät yhteisymmärrykseen 13. toista. 2012 neuvoteltiin jo MRKsta ja vähennettiin kättä. Ja tarina on tuttu. Periaatteessa MRK hyväksyttiin toinen 12.2013 vasta sen jälkeen lähdettiin sorvaamaan operatiivisia ohjelmia ja viivästys johti siihen, että maksuja ei tullut ja raha piti saada jostain muualta. 14 meni hukkaan, niin kuin komissaari Günther Oettinger oikeutetusti totesi, sillä rahoja ei virannut juuri laisinkaan. Joten nyt olemme oikeastaan jälkijunassa ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vuosi 2021 on taas menetetty vuosi. Brexit toteutui ja Trump ja ilmastonmuutokset ja muut asiat, niin onko meillä varaa tällaiseen vitkutteluun? Ja ne, jotka jatkuvasti vain tuijottavat omaan napaansa ja omiin rahoihinsa, niin tulkaapa katsomaan, mitä me olemme ehdottaneet parlamentin puolelta omien varojen järjestelmän kehittämiseksi. Se voisi olla toimiva ratkaisumalli. 20. päivä toista on kyse siitä, että EU osoittaa toimintakykynsä. Eli meidän on panostettava juuri siihen, että Euroopan unionin toimintakykyinen. Kiitoksia. Edustaja Haava, yksi minuutti. Doamna președinte, stimați colegi. Ähm, rouva puhemies, hyvät kollegat, ähm, Euroopan unioni tarvitsee äh, uuden rahoituskehyksen, monivuotisrahoituskehyksen varat käyttöönsä mahdollisimman nopeasti. Meillä on äh, tulevalle ohjelmakaudelle jäsenmaiden maksuosuudet. meillä on äh, myöskin valtavan hieno kertomus siitä, e, kuinka yhtä investointia euroa kohti yhdeksän euroa saamme tuottoa jäsenmaissa. Äh, Alankomaat äh, edustavat vielä enemmän. Ja, ähm, esimerkiksi Suomikin 22 ähm, miljardia ja maksaa ja noin 13 saa takaisin. Me taas Romaniassa 16,5 miljardia saamme takaisin. Me haluamme todellisia omia varoja. Me haluamme myöskin tuottoa investoinneille. Me haluamme mahdollisuuden vähentää päästöjämme. Me tarvitsemme yhteistä politiikkaa siihen tulee vasta nopeasti. Thank you, Mr. Tang. Paljon kiitoksia edustaja Tang, yksi minuutti. Thank you, President. Kiitoksia puhemies. Kun lehtiä lukee, niin äkkiä unohtaa seuraavan asian. Meillä on kerrankin mahtava mahdollisuus löytää vastauksia nykyajan haasteisiin, viherryttämiseen liittyviään haasteeseen, yritysten tilanteen parantamiseksi. Mutta Tällainen mahdollisuus ja siihen tarttumisen mahdollisuus riippuvat varojen käytettävyydestä. Ensinnäkin toteaisin, että sisämarkkinat eivät ole itseestään selvyys. Me tiedämme, kuinka paljon suuret yritykset investoivat yhteiskunnan toimintaan. Meidän ei pitäisi tuijottaa pilkun oikealle puolelle, vaan meidän pitää varmistaa, että rahoja on riittävästi käytettävissä. Ei katsota pelkästään näitä lukuja, vaan katsotaan, minkälaisia mahdollisuuksia on tarjolla. Kiitoksia. Thank you, Mr. Karas. Paljon kiitoksia edustaja Karas. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, minä vaadin enemmän suoraselkäisyyttä ja vakavuutta tässä budjettineuvottelussa, sillä kysymys on meidän tulevaisuudestamme. Ja juuri tästä syystä Euroopan parlamentti on nyt lähtenyt informaatiooffensiiviin, koska suuri enemmistö kansalaisista kuvittelee, että suurin osa rahoista menee hallintoon, vaikka 94 prosenttia koko budjetista menee alueille, menee kuntiin, menee yliopistoihin, menee maaseutualueille, menee yrityksille, menee kehitykseen ja tulevaisuuteen. Jokainen euro tuo takaisin kolme euroa investointeja. Kuitenkin suurin osa jäsenmaiden argumentoinnista johtaa harhapoluille. Ne väittävät, että, että Euroopan unioni tulee maksamaan. Nettomaksajia ei ole olemassakaan. Kaikki hyötyvät tästä. Tässä on kysymys tehtävistä, tässä on kysymys arvosta. Mielestäni on vastuutonta, että Ursula von der Leyenin ohjelma ei saisi tarvittavia varoja käyttöönsä missä suurimmat erotukset ovat, no, eh, erot ovat koulutuksessa, tutkimuksessa, maaseudun kehittämisessä, eh, sosiaalisen kohesion omissa varoissa, turvallisuudessa. Nyt me tarvitsemme tulevaisuutta. Lainatkaamme rahaa tulevaisuudelle yhdessä kansalaisten kanssa ja huolehtikaamme eurooppalaisesta mallista, jolla voimme tukkia nämä porsaan reijät. Kiitos. Mr. Karas, um, there is a blue... Edustaja Karas, teillä on sinisen kortin kysymys. Otatteko sen vastaan? pahoittelut, tämä ei ilmeisesti ollut sinisen kortin kysymys. Voitte rentoutua, edustaja Karas, ei teille ollutkaan kysymystä. Nyt viimeinen puhuja listallamme Meimarakissa. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Niin kiitoksia. Äh, rouva puhemies, tulevina vuosina Euroopan unionin äh, tulisi toteuttaa vihreä ohjelma hyvin äh, kunnianhimoista sellaista. Ja tämän ohjelman onnistuminen on jotakin, minkä mukaan meidän onnistumisemme tullaan ähm, arvioimaan meidän täytyy toimia tasapuolisesti, mutta ei tähän riitä vain yhden prosentin maksuosuus äh, jäsenmailta. Meillä on ollut tietynlaisia äm, johtoprojekteja, kuten yhteinen maatalouspolitiikka ja kohesiopolitiikka, ja nyt äh, näillä samoilla varoilla meidän pitäisi rahoittaa vielä kunnianhimoisinta äh, politiikkaa viime vuosina ei tämä onnistu. Kun meillä on uusia politiikan aloja, tarvitsemme uusia varoja. Euroopan parlamentin kantaa mielestäni aivan täysin perusteltu, sillä se tekisi mahdolliseksi nimenomaan toteuttaa tulevaisuutta palvelevaa politiikkaa ilman, että leikkaamme maatalouspolitiikasta ja kohesiopolitiikasta. Ja näin voisimme kattaa kaikki tarpeet. Siksi ei ole vastuullista toimintaa äh, tehdä suuria kauniita julkilausumia äm, jäsenmaissa, ellei näihin julkilausumiin jonkinlaista talousarviosuunnittelua liitetä. Me odotamme enemmän kiitoksia. Paljon kiitoksia. Siirrymme nyt puheenvuoroihin ilman puhujalistaa. Kaikki puheenvuoron pyytäneet saavat puheenvuoron. Ensimmäisenä edustaja Aguilar, olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puhemies. Meidän kantamme täällä parlamentissa on selkeä. Me emme hyväksy sitä, että MRKta leikataan. Kaikki vaikuttaa kansallisen tason taloudelliseen kehitykseen. Me emme voi hyväksyä leikkauksia siten, että Portugali tästä kärsisi. Me kaipaamme sellaista politiikkaa, joka hyödyttää kohesio- ja ympäristö- ja maatalouspolitiikkaa. Nämä ovat meille tärkeitä asioita. Meillä on suuria huolenaiheita, ei ainoastaan meillä, vaan muuallakin. Portugali, Ranska ja Espanja. Niillä on myöskin syrjäisiä alueita ja nämäkin kaipaavat tukea kehittyäkseen. Kyse on taloudellisista seikoista, kalastuksesta, matkailusta. Ja näitä seikkoja ei saa unohtaa. Me kaipaamme sellaista unionia, joka tukee kansalaisia ja alueita. Päivän kiitoksia. Meillä on nyt aikaa. Näin ei yleensä ole. Joten äh, sitä teille suon edustaja Negresko, olkaa hyvä. Rouva puhemies, kaksi vuotta sitten äh, me käsittelimme ensimmäisen kerran äh, Euroopan neuvoston kanssa talousarviokysymyksiä. Minä olin tuolloin valtiovarainministeri ja kaksi kohtaa nyt kulunut, eikä minkälaisia ratkaisuja tuolloisinkaan ongelmiin ole löydetty. Kaksi vuotta on siis kulunut ja nyt todellakin olisi aika ehkäpä ajatella tulevaisuuden Euroopan unionia. Tarvitsemme riittävää talousarviota ja tarvitsemme myöskin <clears throat> sopivan osuuden jäsenmailta. Tässä me emme ole kylliksi ottaneet huomioon kansalaisten prioriteetteja. Niitä täytyy nyt kuulla. Meidän täytyy tehdä eurooppalainen talousarvio sellainen, joka kohesiota, ympäristöä ja niin edespäin maanviljelyä palvelee. Tällaisia päätöksiä meidän on kuitenkin vaikea tällä hetkellä tehdä. Ja nyt tämän seurauksena neuvostossa ministerin tulisi kantaa vastuunsa meidän täytyy pyrkiä tukemaan tätä talousarviota. Kiitoksia. Edustaja Aguilar. Gracias, señora presidenta. Kiitoksia, rouva puhemies. Tämä täysistuntokeskustelu on tuonut esiin kolme suurta yhtenäväisyyttä ideologisista eroista riippumatta. Me kaikki olemme tietoisia, kuinka vaikeaa ja mutkikasta on budjetista neuvotteleminen Brexitin jälkeisessä tilanteessa ja siksi haluamme nopean, juridisesti varman eh, neuvottelutuloksen, joka auttaa yrityksiämme ja antaa niille varmuutta. Tarvitsemme sellaisen eh, budjetin, joka heijastaa Euroopan unionin uusia prioriteetteja. Vihreän kehityksen ohjelma tulee olemaan pääosassa seuraavat viisi vuotta, mutta tämä ohjelma, kuten esimerkiksi strategia, farm to table tulee auttamaan kansalaisia, vaan jos saamme tarpeelliset, jos pystymme tarjoamaan maataloustuottajille tarvittavan tuen, jotta he noudattavat kunnianhimoisempia ympäristötavoitteita, mutta pystyvät myös tekemään tuottavaa elinkeinotoimintaa maataloustuottajat ovat hyvin turhautuneita, jos budjetti on sellainen, että se ei ota huomioon maaseutualueiden ja kestävän kehityksen vaatimia varoja. Kiitos. Kiitoksia edustaja Wallace. President. Uh, kiitoksia rouva puhemies. Jos Euroopan unioni haluaa vihreän kehityksen ohjelmaa, ruoantuotantoa, kohesiota, rahoittaa riittävästi ja säilyttää rauhan, meidän täytyy tietysti ottaa oppia nyt siitä, mitä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tapahtui. Sehän on kaikkein sotamielisimpiä jäseneitä ollut. Meidän täytyisi tuo pesko, rahasto ja sotilaallinen rahoitus ähm, lopettaa. Jopa Euroopan tilintarkastustuomioistuin on todennut, että nämä saattavat olla rahan haaskausta. Ja jos te haluatte, että maanviljelijät luopuvat äh, torjunta-aineiden käytöstä ja kemikaalien käytöstä, meidän täytyy auttaa heitä siinä. Meidän täytyy myöskin lopettaa sieltä tuemme näitä suuria rikkaita viljelijöitä, jotka ovat apua tarvitse, ja kääntää apumme sinne, missä viljelijät tarvitsevat tukea, että voisivat tuottaa puhtaita elintarvikkeita. Emme tarvitse suurempaa talousarviota, mutta paljon paremman sellaisen kyllä tarvitsemme. Ja tällainen puolustusmenojen kasvattaminen Euroopan kansalaisten kustannuksella ei ole hyväksyttävää. Kiitos. Edustaja Novak. Z ne moremo uresničiti več projektov in... Kiitoksia. Näillä nykyvaroilla emme voi panna täytäntöön uusia ohjelmia. Me voisimme tietenkin toimia säästeliäämmin, me voisimme muuttaa budjettia, mutta meidän täytyy säilyttää hyvät puolet ja hyvät asiat. Ja hyviä hankkeita EUsta kyllä löytyy. Ja onhan meillä uusiakin tarpeellisia hankkeita tarjolla. Yhdessä voimme tehdä paljon enemmän turvallisuuteen, ilmastoon liittyen, tutkimukseen, tieteeseen ja uusiin teknologioihin liittyen, taistelussa syöpää vastaan ja niin poispäin. Näistä on hyötyä kansalaisille. Meidän täytyy pohtia myöskin, mitkä ovat yhteiset arvomme, miksi olemme yhdessä. Nettomaksajat eivät saa unohtaa solidaarisuutta. Unohtaa ei saakaan saa myöskään sitä, että he hyötyvät itsekin siitä, kun huonommin meneviin alueisiin investoidaan. Autoja myydään enemmän, kukkia myydään enemmän ja ties mitä myydään enemmän. Välttämättä ei kuitenkaan aina sääntöjä noudateta. Meidän täytyy katsoa tulevaisuuteen ja tulevaisuus edellyttää toimivaa budjettia. Kiitoksia. Thank you, uh, Madam Carvalhes. Kiitoksia, edustaja Carvalhes. Madam Carvalhes, you have the floor. Edustaja Carvalhes. Sometimes I don't understand my name Välillä minäkään en ymmärrä omaa nimeäni lausuttuna. Pahoittelut, tämä oli minun syni. President, um, to... Kiitoksia puhemies. Haluaisin um, puhua uh, asioista, jotka täällä on jo sanottukin, mutta toistan sen vielä. Euroopan komissio esittää meille hyvin kunnianhimoisen työohjelman, jotta voimme vastata suuriin haasteisiin, joita Euroopalla ja meidän yhteiskunnillamme on edessään. Ja siksi on perustavanlaatuisen tärkeää, ettei tässä vastauksessa näihin haasteisiin uhrata sellaisia politiikkoja, jotka muodostavat yhteiskuntiemme selkärangan. Tässä on nyt tietty vastakkainasettelu modernin ja perinteisten politiikkojen kanssa ja erityisesti ajattelen tässä tarvetta pitää yllä ja vahvistaa YMPtä, kalastuspolitiikkaa, kohesiota ja aluepolitiikkaa, sillä jos emme me näistä pidä huolta, niin kansalaiset eivät tule ymmärtämään, mihin suuntaan me olemme Euroopan unionia oikein viemässä kohti kohesiota ja solidaarisuutta. Siksi haluaisin vedota siihen, että nämä selkärankapolitiikat edelleen voisivat kukoistaa Eurooppaa. One minute. Kiitoksia, edustaja Pikarainen, olkaa hyvä. I'm going to try this again. It could be me or it could be the microphone. Minä yritän uudelleen. E, ehkä olen väärässä. Edustaja Pekkarinen, olkaa hyvä. Perhaps I'm, I'm... Arvoisa, arvoisa, puheenjohtaja, arvoisa puhemies, <laughs> lisärahaa jäsenmailta EUn budjettiin. Tämä on ollut keskustelun selvä viesti

arvoisa puhemies Kiitoksia. Minun mielestäni meidän täytyy olla rehellisiä sekä itseämme kohtaan että Euroopan kansalaisia kohtaan. Jos olemme todella eurooppamielisiä ja todella haluamme vahvempaa Eurooppaa, jos toivomme, että Euroopalla on tulevaisuus, että vihreän kehityksen ohjelma, syövän vastainen taistelu tai esimerkiksi meidän eh, yhteinen puolustuspolitiikka me voidaan rahoittaa, niin silloin meidän täytyy päästä siihen tilanteeseen, että jäsenmaiden ö, eh, eh, panos ei rajoitu 1,3 prosenttiin bruttokansantuotteesta, koska muuten me voi antaa tällaisia julkilausumia, jos jäsenmaat maksavat noin vähän Euroopan unionin budjettiin. Meidän ryhmässämme Manfred Weber sanoi, että periaate tai kansainvälinen oikeus ei toteudu joissakin maissa, jotka kuitenkin saavat näitä rahoja. Ensimmäinen maa, jolle näitä ei pitäisi maksaa, on Turkki. Jos Eurooppa haluaa vahvan tulevaisuuden, jos haluamme olla ylpeitä Euroopan tulevaisuudesta, tarvitsemme sellaisen budjetin, joka on meidän kunnianhimomme tasallakin. Edustaja Grappini. Kiitoksia rouva puhemies. Kiitoksia komission jäsen. Tämän päivän keskustelu luonnollisesti koskee Euroopan unionin tulevaisuutta ja on Äh, Harminen asia, ettei uusi Euroopan neuvoston puheenjohtaja ole paikalla, kun me tätä kysymystä käsittelemme. Mutta jos palaan nyt uuteen monivuotoisen rahoituskehykseen, äh, komissio totesi, että äh, meidän täytyy saattaa uudet ja vanhat prioriteetit samoille linjoille. Mielestäni nämä vanhat prioriteetit ovat yhä prioriteetteja. Yhteinen maatalouspolitiikka, kohesio, Nämä eivät ole asioita, jotka voidaan jättää sivuun, vaikka meillä on uusia vihreän kehitysohjelman kaltaisia prioriteetteja. Me emme voi saa samaan vasuun kohesiopolitiikkaa ja maatalouspolitiikkaa asettaa ikään kuin niitä jättää huomiotta. Ää, ää, ja äh, nämä äh, varat ovat äh, nettomaksajien varoja. Me voimme vain tällä tavoin vain kohesiopolitiikan ja maatalouspolitiikan kautta taata solidaarisuutta. Vielä yksi asia, Meillä on Ranskassa, Romaniassa, Tsekissä, Slovakiassa erilaisia tilanteita maanviljelijöille. Ei meille voi olla tilanteessa, jossa voimme puhua yhteismarkkinoista. Edustaja Kirtsos. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι η Kiitoksia. Ongelma, jota nyt käsitellään, on se, että britit ovat lähteneet Euroopan unionista, mutta mentaliteetti on edelleen haluan rahani takaisin. Ja se vaikuttaa edelleen tähän brittimetodiin. Tämä on nyt este, kun ajatellaan politiikan tehokasta toteuttamista Euroopan unionissa. Nämä politiikan alat ovat tärkeitä ja tämä sitten kyseenalaistaa Euroopan tulevaisuuden. Mielestäni Euroopan parlamentin ehdotus ei ratkaise kaikkia ongelmia, mutta se takaa ainakin sen, että meillä on hallintaa tietyistä asioista. Haisha. Kiitoksia sitten edustaja Haisham. Ano, e, boj s klimatickými zmenami je pravdepodobně... Kiitoksia, hyvä puhemies. Ilmastonmuutoksen torjunta on tulevaisuutemme kannalta suurin haaste. Uudet lisätyt painopistealueet eivät, ei tarkoita sitä, että vanhat painopistealueet, kuten kohesio, eivät enää olisi niin merkityksellisiä. Päinvastoin meidän alueidemme ihmiset odottavat EUn apua, jotta alueiden elinolosuhteita voidaan parantaa. Näin ollen meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta löydetään uusia rahoituslähteitä painopistealueiden rahoittamiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että tässä tarvitaan joko uusia omia varoja, kuten hiili, eh, veroja ja niin edelleen, tai sitten lisää eh, jäsenmaksuja jäsenvaltioita. Meidän täytyy tehdä kaikkemme myös, jotta voimme hyvin tämän viestiä kansalaisillemme. Minä ymmärrän nettomaksajia, ymmärrän, että tätä viestiä on erittäin vaikea kertoa kansalaisille, mutta nyt täytyy myös korostaa, että nettomaksajakin taloudet hyötyvät tästä. Ei, ei tässä ole kysymys pelkästään taloudesta, vaan ö, kohesiosta ja uskottavuudesta. Edustaja Basescu. mulțumesc, doamnă președintă. Astăzi am avut o dezbatere care... Tänään on käyty keskustelua, joka osoittaa, kuinka kaukana olemme toisistamme. Myöskin voidaan todeta, että kun ajatellaan kunnianhimon tasoa, niin se on erilaista eri hankkeissa. Ja rahoitusta on yhä vähemmän. Tilanne on vähintäänkin merkillinen tällä hetkellä. Paras ratkaisu olisi se, että neuvosto ja komissio ottavat huomioon Euroopan parlamentin ilmaiseman kannan. Eli 1,3 prosenttia rahoitusta. Tällä tavalla voimme ylläpitää kohesiohankkeita, voimme ylläpitää yhteistä maatalouspolitiikkaa ja erityisesti voimme toteuttaa uusia hankkeita, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä. Ja vielä yksi huomio. On vaikea ymmärtää tätä nettomaksajien vastahakoisuutta – niiden täytyy ymmärtää, että uudet jäsenvaltiot tarvitsevat apua ja esimerkiksi Romania on menettänyt 16 000 lääkäriä ja 22 000 insinööriä, jotka ovat siirtyneet nettomaksajamaihin. Eli ei pidä unohtaa näitä kohesiohankkeita. López Aguilar. Sitten López Aguilar. President rouva puhemies, komission jäsen Hahn. Te olitte aluepolitiikkakomissaari ja suhtaudutte hyvin herkällä kuulolla, korvalla periferisiin alueihin. Ja nyt olette talousarvio, talou, taloudesta vastaava ja kuuntelette kaikkia eri ryhmiä, mukaan lukien oman EPP ja, EPP ja sitten PSEtä. Ei voida kuitenkaan hyväksyä sitä, että tällaisten suurten äh, haasteiden edessä Euroopan unioni esittää koko olemassaolonsa äh, tiukimman talous arvioon. Ensinnäkin äh, enempää ei saada aikaan vähemmällä ja toiseksikin meillä on uutta politiikkaa, jotka, joka on välttämätöntä, mutta ei tätä voida tehdä vanhan politiikan, Euroopan unionin kannalta tärkeän kohesio- ja aluepolitiikan kannalta äh, e, jos jätetään periferiset alueet ja esimerkiksi heikommassa asemassa olevat alueet, maanviljelysalueet äh, yksin, parlamentilla on kuitenkin viimeinen sana tässä asiassa. Kenenkään ei pidä unohtaa tätä. Me olemme päättämässä. Ilman Euroopan parlamentin lopullista hyväksyntää ei saada Euroopan mm. unionille talousarviota eikä monivuotista rahoituskehystä, joten tässä täytyy nyt nostaa määrärahoja ja tyydyttää Euroopan parlamentin esittämät tarpeet, jotka parlamentti on äärimmäisen suurella enemmistöllä hyväksynyt. Vaihtoehtona ei ole pelkästään nykyisen rahoituskehyksen ähm, jäädyttäminen, vaan se, että Eurooppa-hanke menettää merkitystään ja lopulta hiipuu kokonaan pois. Edustaja MFF Euroopan unionissa on, on muistuttaa moottoria. Moottori voi toimia ja, mitä, ja tietenkin moottorin tehokkuus pätee myös Euroopan unioniin se voi toimia ja se voi toimia tehokkaasti, <clears throat> jos se on hyvä, että parlamentti kehottaa jäsenvaltioita, erityisesti pääministereitä, osoittamaan vähän visioita ja varmistaakseen sen, että, että me voimme toimia paremmin ja joka vastaa jäsenvaltioiden ja kansalaisten e-, etuja. Me tarvitsemme, tällä tavalla me saamme lisäarvoa ja talous toimii ja kohesio, ilmastonmuutos, Erasmus, ja ne saadaan kuntoon. Ja se, val, ja se on loogista, se on, se on myös kansallisten etujen mukaista, mutta pääministerini täytyy osoittaa laaja-alaisuutta, avarakatseisuutta, kuten me olemme, me olemme halunneet antaa oman panoksenne tähän. Mutta kaikkien jäsenvaltioiden täytyy te- toimia samalla tavalla. Thank you very much. And just to repeat that... Kiitoksia. Tämä nyt oli poikkeus, sain antaa hiukan enemmän aikaa, koska meillä oli aikaa annettavana, koska esityslistalla tänä aamuna ei ollut niin paljon asioita. Eli nyt sitten komission sen Haan, olkaa hyvä. Madame President. Uh, Puhemies, arvoisat jäsenet, kiitän tästä hyvin hedelmällisestä keskustelusta Keskustelut seuraavasta monivuotisesta rahoituskehityksestä ovat painottaneet sitä, miten meidän täytyy vaikuttaa myönteisesti politiikkaan meidän kansallistamme suuntaan. En nyt lähde yksityiskohtiin, mutta täällä on paljon yks- konsensusta näistä prioriteeteista. Biobudjetti on osa politiikkaa ja sen täytyy olla riittävän iso, jotta se pystyy olemaan kunnianhimoinen. Tietenkin kompromisseja tarvitaan, ja kuten komission puheenjohtaja on tehnyt selväksi, tämän lähiajat ovat keskeisiä, että päästään sopimukseen. Me haluamme kaikki nähdä kunnianhimoisen budjetin, mutta me emme voi unohtaa realiteetteja. Ja että nyt meillä on 27 maan unioni. Tästä syystä haluaisin kehottaa teitä tähtäämään budjettiin, joka voi antaa tuloksia. Tästä syystä on tärkeää jatkaa työskentelyä sektoripohjalla ja meidän pitää myös työskennellä yhdessä saadaksemme paremman tuloksen budjetin tasolla, jotta se pystyy antamaan tuloksia meidän strategisen hankintamme osalta. Keskitymme siihen, että annamme välineitä meille, jotta me pystymme toteuttamaan vihreän kehityksen ohjelman ja että me pystymme varmistamaan omien, omien varojen riittävyyden. Ja meidän täytyy muistaa meidän täytyy muistaa suuri yleisö. Me katsomme eteenpäin rakentavalla ja tuottavalla tavalla. 20. helmikuuta Eurooppa-neuvostossa me toivomme, että sen tulos on hyvä Euroopalle. Unioni voi toimittaa tuloksia kunnianhimoisiin tavoitteisiin, <clears throat> jos silloin ja kansalaiset odottavat meiltä enemmän. Monet teistä mainitsivat esimerkkejä, kuten ilmasto, digitaalisuus, Erasmus, ja siitä syystä tämä ei ole vielä tämän asian loppu, koska me olemme oikeastaan myöhässä. Monet puhujat sanoivat, että myöhemminkin kuin 2013 ja viivästys tapahtui viime vuonna, kun puhuttiin vuodesta 2014. Meidän fokuksemme täytyy olla sen varmistamisessa, että kaikki uudet ohjelmat saadaan eteenpäin 2021 tammikuun alussa. Ei viivästellä, ollaan myönteisiä ja, ja pystytään yhtenäisinä. Me olemme tämän velkaan itsellemme ja meidän toimielimillemme, mutta ennen kaikkea kansalaisillemme, jotka odottavat tuloksia. Komissio pysyy sitoutuneena jatkamaan dialogia ja olemaan täysin ja tukemaan näitä neuvotteluja. Ja neuvotteluthan minä, minulta on kysytty viime päivinä, tänäkin, tänäkin päivänä monen, monen ihmisten toimesta, että uskotteko, että on mahdollista, on todennäköistä äh, saada sopimus ensi viikolla. Äh, se tarkoittaisi sitä, että perinteiden mukaisesti se on epätodennäköistä, että vain yksi kokous riittäisi siihen, että saataisiin sopimus aikaan. Mutta on korkea aika äh, unohtaa tämä perinne ja toimia sopimuksen puolesta – joka alkaa yhdestä kokouksesta. Minä olen ollut yhteydessä moneen, moneen jäsenvaltion kanssa viime viikkojen aikana. Uskon, että on mahdollista saada konsensus jäsenvaltioiden kesken jopa ensi viikolla edellyttäen, että, että osoitetaan hyvää tahtoa, osoitetaan energiaa ja mikä on hyvin tärkeää, että että johtavat isot jäsenvaltiot ovat aktiivisempia ja työskentelevät sopimuksen puolesta. Ja tämä vaatii myös teiltä paljon, että käytätte omia verkostoja, että luotte painetta Euroopan johtajien, puoluejohtajiin ja puolueystäville, <clears throat> jotta voitaisiin saada sopimus aikaan, joka, on, joka mahdollistaa meille kaikille päästä neuvotteluihin Euroopan parlamentin komission ja itseni tasolla me teemme kaikkemme tukeaksemme näitä neuvotteluita. Paljon kiitoksia. Thank you, Commissioner Hahn. And... Kiitoksia komission jäsen ja toivottavasti tämä hyvä tahto jatkuu. Ja lopuksi vielä valtiosihteeri Brin Jack neuvostosta, olkaa hyvä. Euroopan parlamentin jäsenet, lopuksi haluaisin kiittää teitä hyödyllisestä keskustelusta. Panin merkille odotuksenne ja huolenaiheenne ja välitän ne puheenjohtaja Michelille. On tärkeää, että Euroopassa edelleen kehitetään taloutta ja vähennämme taloudellisia eroja. Eli politiikka pitää olla tehokasta ja sitä tulee jatkaa. Meidän täytyy myöskin ottaa huomioon uudet haasteet, jotka on mainittu uudessa suunnitelmassa. Ja yksi suurimmista jäsenvaltioista ja nettomaksajista on nyt lähtenyt, Eli meidän täytyy löytää kompromissi, jotta voidaan täyttää tämä budjettivaje ja täytyy löytää riittävästi rahoja, jotta pääsemme prioriteetteihin, tavoitteisiin ja haasteisiin, jotka liittyvät eri alojen strategisiin kysymyksiin. Meidän pitää saada aikaan tehokas budjetti, jolla pääsemme tavoitteisiin, joka vastaa kansalaisten odotuksia. Uskon, että yhteistyössä teidän kanssanne on mahdollista mahdollistaa siirtymä seuraavaan rahoituskehykseen. Ja kun sopimus on saatu aikaan neuvostossa, puheenjohtajavaltio Kroatia on valmis tekemään työtä teidän kanssanne, jotta saamme kansalaisillemme ja EUn tulevaisuudelle hyviä tuloksia. Kiitos. Thank you very much. That can... Kiitoksia. Keskustelu päättyy tähän. Pidämme nyt tauon ja jatkamme kello 12, jolloin aloitamme äänestykset. Kiitos. talman! President! Dear colleagues, please take your seat. Hyvät kollegat, käykää paikoillenne. Aloitamme äänestykset, eli käykää paikoillenne. colleagues, could I ask you to take your seats, please? Kollegat, jos nyt kävisitte paikoillenne. Okay. This is the third and last time I will ask you to take your seats before we begin voting. Eli tämä on nyt kolmas ja viimeinen kerta, kun pyydän, että käytte paikoillenne. Eli jos teillä on kokouksia siellä käytävillä, niin käykää paikoillenne. Äänestys on alkamassa. Kiitoksia. En nyt halua ketään nimetä, mutta nimeän kyllä, jos on pakko. Kiitoksia. Kaikki haluavat nyt jo aloittaa äänestykset, eli yksi ilmoitusasia. Eli kansanpuolue on ilmoittanut puhemiehelle päätöksestä, joka liittyy nimitysmuutoksiin valiokunnissa ja nämä nimitykset liitetään tämän istunnon pöytäkirjoon ja astuvat voimaan tämän ilmoituksen jälkeen. Ennen äänestyksiä teillä on työjärjestyspuheenvuoro. Merci. Oui, c'est un rappel au règlement. Niin, työjärjestykseen puuttuisin. Artikla 10 kohta 2, jossa sanotaan, että parlamentin keskustelun aikana parlamentin jäsenet eivät anna mitään loukkaavia lausuntoja. Eilen kun puhuttiin Syyriasta, eh, herra Maria on eh, sanonut, että Eurooppa on tuonut rauhan eh, poistamalla kokonaan kaikki kapinalliset kuvasta. Tämä extermine-sana on tässä. Tappaminen on loukkaava sana tässä. Me emme voi hyväksyä tätä Vladimir Putin haluaa, haluaa vihollisensa kokonaan poistaa kartalta. Tässä on sotarikoksia ja in, ihmiskunta vasta, vasta tehtyjä riko, rikoksia. Ja minä vaadin tämän työjärjestyksen 10 artiklan 4 kohdan pohjalta rangaistuksia henkilölle, joka käytti tämän puheenvuoron. Mr. Luxman, thank you for bringing... Kiitoksia Luxman, että otit asian esille. Me tarkastelemme sitten transkriptiota ja ilmoitamme asiasta puhemiehelle. Onko siellä vielä toinen työjärjestyspuheenvuoro? Paradoxalement. Euh- niin, Haluaisin kiittää Glyksmania siitä, että hän käytti puheenvuoron. Siis tämä nyt ei ole mitään keskustelua Glyksmanin puheenvuorosta. Eli me jatkamme nyt esityslistalla. That point is now covered. We will... Tämä asia on nyt hoidettu, siirrymme eteenpäin. Ja sitä ennen, lyhyesti ennen äänestyksiä, Voisitteko nyt hiukan kunnioittaa puhemiestä? Thank you, colleagues. I now have to... Kiitoksia. Minulla on nyt julkilausuma, joka vihastuttaa tiettyjä. Eli teen tämän nyt rauhassa ja kuunnelkaa nyt, mitä minulla on sanottavana. Minun on pakko muistuttaa jäseniä, että työjärjestyksen mukaisesti lippujen ja viirien pitäminen pöydällä ei ole sallittu. Pyytäisin, että nämä liput pyystetään pois, poistetaan nyt pöydiltä ja pyydän, että kollegat noudattavat työjärjestystä ilmoittamallani tavalla. Nyt siirrymme sitten äänestyksiin. Niin Lambea, onko teillä... Selvä, ei. Eli neljä mietityä Bourgeoisilla. Ensimmäinen EUn ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. And the vote is now closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi päätöslauselma vapakauppasopimuksesta. Tarkistus kolme äänet puolesta vastaan tyhjään, hylätty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjään, hylätty. Tarkistus 5 puolesta